tiistaina 10.9. kello 9.14 ja 15.23 esityslista on julkinen ja löytyy Euroopan parlamentin nettisivuilta. Päätän istunnon tähän. Toivotan teille hyvää yötä.